paikalla ja me voimme aloittaa tämän kohdan käsittelyn. Kyseessä on siis edustaja David Martinin mietintö, joka koskee parlamentin työjärjestyksen mukauttamista Lissabonin sopimukseen. Ja tästä annan ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijä Martinille. Thank you very much, President. Thank you. Kiitos puhemies. Kiitoksia suvaitsevaisuudestanne ja myöskin paikallaolostanne. Kun 84 tulin Euroopan parlamenttiin, niin huomasin Ken Collinsin skottikollegan